zawsze w poniedziałki zawsze w poniedziałki rozpoczynamy Hyvää iltapäivää kaikille. Maanantaisin aloitamme aina hiukan myöhässä, näyttää siltä. Przyjazdów. Meidän pitää aina Ehkä se on ihan normaalia hyväksyttävää, koska tämä on Brysselin tulopäivä meille kaikille, joten pieni viive ei ole niin vaarallista, mutta nyt kello alkaa olla varten yli kolme, joten voimme aloittaa. Mitä tulee esityslistaan? Kohta, kohta numero yhdeksän. Joo. On siirretty seuraavaan valiokunnan kokoukseemme. Jos teillä on mitään huomautettavaa, voimme hyväksyä tämän päivän esityslistan. Tämä kokous välittyy net- Meidän pitää päättää kokous ajoissa, koska meidän pitää luovuttaa sali toista kokousta varten, eli meidän täytyy ehdottomasti lopettaa kello 18.30. Tulkkaus on tänä päivänä 21 kielelle. Viro, Malta ja Gaelin kieli eivät ole tulkattuina. Meillä on myös lisätulkkaus Tsekiin ja Slovakion, kun me käsittelemme esityslistan kohtaa neljä. Mitä tulee sitten edellisten kokousten pöytäkirjoihin? Voinemme hyväksyä ne, ellei niihin ole mitään huomauttamista. Ja tämä päivä on meille erittäin miellyttävä, koska me voimme toivottaa, toivottaa tervetulleeksi Gabriela Matechnan, Slovakian maatalousministerin. Olemme olleet, olemme kokoustaneet hänen kanssa, puheenjohtajakauden kanssa. Se oli erittäin onnistunut puheenjohtajakausi. Tuli paljon hyviä tuloksia. Meillä on tänään myös Tsekin maatalousministeri herra Marian Jurecka. Ja Dejan Zidane, Slovenian maatalousministeri on myös kanssamme täällä tänä iltapäivänä. Haluan kiittää heitä kaikkia kolmea siitä, että ovat tulleet tänne tähän meidän aloitteeseemme osallistumaan. Vähän aikaa sitten laadittiin epävirallinen asiakirja, jossa puhuttiin elintarvikeketjusta, miten voidaan tutkia kauppatavan vastaisia käytäntöjä ja miten niihin voidaan puuttua ja miten voidaan parantaa viljelijöiden asemaa. Siihen siinä otettiin huomioon äh, Bulgarian, Unkarin, Liettuan ja Latvian maa, maanviljelijöiden <clears throat> näkemyksiä ja myös valio, kalatalousvaliokunta otti siihen yhteyttä, otti siihen kantaa. Ja myös kuultiin Puolan, Kreikan, Kroatian, Belgian, Kyproksen ja Romanian näkemyksiä yhteisessä agrikalastusneuvoston kokouksessa 6. maaliskuuta 2017. Tämä on erittäin tärkeä kokous tänä päivänä. Tämä on erittäin tärkeä aihe, koska on kyse eri kokouksista, joissa meidän valiokuntamme on ollut läsnä. Me olemme ottaneet huoleksemme hoitaa useissa yhteyksissä tämän teeman. Meillä on myös Rova McGuinness täällä joukossamme tänä päivänä. Hän on laatinut aivan erityislausunnon, jossa käsitellään tätä samaista teemaa. Me voisimme sanoa, että ehkä tämä on yksi niistä tärkeimmistä teemoista, joihin e-, ehkä useimmiten puhutaan tai josta valmistetaan ehkä useimmiten asiakirjoja, mutta en lähde nyt tästä puhumaan sen vuolaammin, koska meillä on täällä kolme kunnia vierasta meidän iltapäivässämme mukana, joten en halua viedä heiltä puheaikaa. Mutta viime vuoden syyskuussa me lähetimme aivan erityiskirjeen komissaari Hoganille, jossa korostimme, kuinka tärkeää on löytää juridisesti ratkaisu jossa ratkaistaisiin EUn elintarvikeketjuun liittyviä ongelmia. Me näitä on, ongelmia on paljon, on paljon jäsenvaltioilla on omat järjestelmät, mutta meillä on sisämarkkinat. Meidän pitää lähteä yhtenäistämään sääntöjä EUssa, jotta EU voisi palvella jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, jota sovelletaan jäsenvaltioissa, jotta saadaan joka kerta yhä parempia ja tehokkaampia tuloksia maataloudessa. Meillä on Rova de Castro, joka on tästä puhunut ja varmaan tulee puhumaan. Meillä on myös muita yleismietintöjä tästä. Mutta nyt haluan antaa puheenvuoron meidän vieraillemme. Ja sen jälkeen, kun he ovat tehneet, esittäneet alustuspuheenvuoron, niin te Hyvät mepit, voitte käyttää puheenvuoroja. Me emme halua rajoittaa aikaa kovinkaan tiukasti, mutta jos voisitte pysyttäytyä kymmenessä minuutissa, se olisi hieno asia. Takže dobrý deň prajem všetkým, vážený pán predsed. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Oikein hyvää päivää kaikille, arvoisat maatalousvaliokunnan ja masennon kehittämisvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin sydämellisesti kiittää tästä mahdollisuudesta, jonka olemme saaneet. On hienoa, että voimme käydä kanssanne tätä keskustelua. Aihe on vakava. Ja siksi olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti tukee meitä ponnisteluissamme. Epäreilu kauppatapa on suuri ongelma meillä – ja tämä kuuluu pitkän aikavälin tavoitteisiimme tämä työ. Ja siksi olen kiitollinen komissiolle ja parlamentille siitä, että nyt on ponnisteltu tämän ongelman ratkomiseksi. Viime aikoina on tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia koko ruokaketjussa. Siksi ajattelin keskittyä elintarvikkeiden jalostukseen ja pieniin kauppiaisiin. Pienillä tekijöillä on hyvin vähän vaikutusvaltaa koko elintarvikeketjussa. Ja usein ei olla myöskään pienviljelijänä siinä tilanteessa, että voidaan kattaa kustannukset. Ministeriömme ovat saaneet paljon valituksia tuottajilta omasta maastamme ja suuret markkinoilla käyttävät näiden valitusten mukaan markkina-asemansa väärin. Vuonna 2012 Slovakian tasavallassa esitettiin jo lainsäädäntöehdotus tähän ongelmaan liittyen, koko elintarvikeketjun ongelmiin liittyen. Tämä ongelma koskee enemmän tai vähemmän kaikkia EUn jäsenvaltioita. Siitä syystä tämä aihe on ollut esillä useat kerrat myös Euroopan unionin tasolla. Meidän ministeriömme arvioiden mukaan Euroopan komissio on tehnyt tässä tärkeää työtä ja esittänyt asiakirjan vapaaehtoisen aloitteen elintarvikeketjusta. Valitettavasti kuitenkin on todettava, että on todettu, että poistetaan koko elintarvikeketjuista nämä hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt, mutta valitettavasti näin ei ole kuitenkaan käynyt. Jo pitkän aikaa olemme kiinnittäneet huomiota tähän ongelmaan, siihen, että Euroopan unionin tasolla tarvitaan yhtenäistä lainsäädäntöä. Tämä aihe on valittu myös Slovakian puheenjohtajakauden painopistealueeksi meidän puheenjohtajakautemme menestystekeihin liittyy se, että me käytimme painostuskeinojamme ja tämä aiheutettiin ministeritasolla esiin ja esitettiin myös neuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin. Neuvoston päätelmissä puhutaan siitä, että tarvitsemme eurooppalaista sitovaa lainsäädäntöä. Neuvoston päätelmät saivat kaikkien ministereiden tuen 12. joulukuuta 2016. Viimeinen Slovakian puheenjohtajakauden ministeri tapaaminen oli silloin kyseessä. Mutta taistelumme ei päättynyt tuohon. Tämän vuoden maaliskuussa järjestettiin useamman valtion yhteinen aloite. Ja tätä aloitetta haluaisimme esitellä täällä tänään. Tämän aloitteen pitäisi luoda pohja tulevalle – lainsäädännölle koko Euroopan unionissa, jotta voitaisiin vastustaa näitä epäreiluja kaupan käytäntöjä ja suojella maanviljelijöitä. Me olemme iloisia siitä, että Euroopan parlamentti on todella kiinnostunut tästä tärkeästä aiheesta. Tänään haluaisin vedota myös komission suuntaan. Toivoisin, että todella löydettäisiin tehokkaita ratkaisuja mahdollisimman pian. Olen vakuuttunut siitä että me voisimme yhdessä onnistua tässä työssämme ja todella suojella tehokkaasti tulevaisuudessa tässä ketjussa kaikkein heikoimpia. Kiitos. Siis, e, Kiitos paljon. Tämä on ollut siis yksi tärkeimmistä aiheista Slovakian puheenjohtajakauden aikana. Kun ministeri esitti ministerineuvoston edessä tämän aiheen puheenjohtajakauden alussa. Silloin käynnistet, pidettiin suuri konferenssi, jossa olivat läsnä tieteellinen maailma, akateeminen maailma, poliittisia henkilöitä tässä ministerineuvoston kokouksen yhteydessä. Tämä oli yksi suurista menestystarinoista Slovakian puheenjohtajakaudella. Seuraavaksi annan puheenvuoron ministeri Marian Jureckalle. Předsedo, milé europoslankin. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat. Děkuji za tuto možnost. Minä kiitän teitä siitä, että meillä on tänä päivänä annettu mahdollisuus esitellä tämä kysymys, jossa puhutaan epälojaaleista kaupallisista käytänteistä. Tilanne on aika poikkeuksellinen, koska jos kaksi kertaa teidän valiokunnassanne on ollut jo kolme ministeriä käsittelemässä tätä asiaa, niin se kertoo asian tärkeydestä ja vakavuudesta. Ja se tarkoittaa, että se koskettaa hyvin suurta määrää jäsenvaltioita, jotka ovat kääntyneet meidän non-paperin puoleen ja haluavat myös parantaa elintarvikeketjun toimintaa ja myös poistaa hyvän kauppatavan vastaiset käytänteet. 27 jäsenvaltio ovat todella ponnistelleet, jotta löytäisi ratkaisu tähän ongelman ratkaisu kansallisella lainsäädäntötasolla. Me olemme tavanneet monia eurooppalaisia virkaveljämme ja silloin me olemme keskustelleet myös maataloustuotteista. Ja virkaveljämme sanovat, että kysymys siitä, miten maanviljelijät ovat sijoittuneet tähän elintarvikeketjuun, on se kysymys, joka on elintärkeä, ensiarvoisen tärkeä se koskettaa heitä, se koskettaa heitä kaikkia. Epälojaalit käytänteet tai hyvän kauppatavan vastaiset käytänteet ovat käytänteitä, jotka osoittavat, että kaupallisissa suhteissa vallitsee syvä epätasapaino. Kun me kuulemme niitä sektoreita, jotka ovat asianosaisia, voimme todeta, että he eivät ole lainsäädännön piirissä, eikä ole olemassa yhdenvertaisia oikeudenmukaisia sääntöjä. Me olemme todenneet kauhuksemme, että näitä sektoreita on runsaasti. Energia, televiestintä ja myös muut sektorit, toisin sanoen, on voitu nähdä, että takavuosina oli tapauksia, jolloin markkinaympäristö ei pystynyt löytämään tasapainoa ja säätelemään kaikkea, mikä liittyi maataloussektoriin ja elintarvikeketjuun. Meidän täytyy ottaa vastaan tämä suunnaton haaste. Meillä on tänä päivänä myös otettu esille verkkovierailukysymys. Sehän koskettaa meitä joka ikistä. Jos ei olisi EU-lainsäädännön tasolla toimintaa, me emme olisi koskaan pystyneet käyttäjinä saamaan yhteistä kantaa suhteessa operaattoreihin ja että olisimme päätyneet tämän päivän tilanteeseen, joka on kaikkien tietossa. Sen takia me yhä näemme vaivaa, jotta voisimme antaa oman panoksemme siihen, että maanviljelijöiden tilanne paranisi, kun on kyse elintarvikeketjusta. Ja kun puhutaan hyvän kauppatavan vastaista käytänteistä, mitä nämä käytänteet ovat? Ne ovat niitä, että ne menevät lains, kansallisen lainsäädännön ylitse ulkopuolelle. Ne koskettavat jäsenvaltioita, ne koskettavat myös jakelusektoria. Jotkut käytänteet ovat olleet hyvin pidä, pidä, pitkälle meneviä, mutta jotkut toimijat eivät pysty enää toimimaan tilanteessa. Ja sen takia joidenkin operaattorien toiminta, toiminta ei voida luokitella luotettavaksi meidän viranomaisemme eivät pysty harjoittamaan riittävää seurantaa, koska meillä ei ole siihen tarvittavaa lainsäädäntöpuitteistoa, jonka avulla me voisimme olla yhteydessä muihin EUn jäsenvaltioihin samasta kysymyksestä, ja että voisimme todella tukeutua eurooppalaiseen lainsäädäntöön, esimerkiksi hintakysymykset muissa jäsenvaltioissa, meidän kansallinen lainsäädäntömme, meidän ministerimme, meidän meidän maatalousministerillämme ei ole niitä työvälineitä, joiden avulla hän voisi kommunikoida muiden jäsenvaltioiden virkaveljensä kanssa saadakseen kaiken tarvittavan tiedon, jotta voitaisiin tietää, mitkä ovat näiden toimijoiden toiminnat muissa maissa. Onko kyse todella epälojaalista käytänteistä vai vai ei. Meillä on tapauksia, joissa olemme törmänneet todella ongelmiin jotkut kansalliset lainsäädännöt eivät ole riittävän kattavia. Tässä se ongelma piilee. Sen takia me haluamme osoittaa, mikä tämä ongelma todella on, joka koskettaa useita jäsenvaltioita. Ja jotta komissiota, EU, jotta Euroopan parlamentti, nämä kaikki voisivat löytää ratkaisun. Puheenjohtaja sanoi, että teidän valiokuntanne on käsitellyt tätä asiaa jo usean vuoden ajan. Mikä on tulos? No, me me vain puhumme, me puhumme tästä asiasta. Me olemme esittäneet tämän ei-asiakirjan, tämän non-paperin, jossa olemme tuoneet esille eri käytänteet, mutta olemme myös ehdottaneet ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa eurooppalaisen lainsäädännön puitteissa meidän pitää antaa uutta henkeä tälle toiminnalle. 38 prosenttia Euroopan budjetista on suunnattu maatalous, yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Meidän pitää nähdä tilanne seuraavanlaisena. Onko tässä nyt sitten todella mahdollisuus jatkaa meidän maanviljelijöillemme elinkeinoa, toimintaa? Ovatko he tuomittuja jatkuvasti törmäämään kriisitilanteisiin, joissa on eletty viime vuodet. Esimerkiksi maitotalous, maidon tuottajat, alle 30 prosenttia. Ja ehkä tekin tiedätte valiokunnastanne tämän, mikä on ollut hintojen aleneminen maitotuotteille EU-ssa. Uskoakseni se ei ollut kolme, al, edes alle 30 prosenttia. Eli kun puhutaan EUn budjetista ja kansallisista budjeteista, miten voisimme auttaa maatalousyrittäjiä, maanviljelijä, jotka ovat jatkampailevat jatkuvasti vaikeassa tilanteessa? Tilanteet tietysti muuttuvat jäsenvaltiosta toiseen eri toimijoiden kesken, maanviljoiden kesken ja myös tavarantoimittajien kesken. Minä olen täällä ministerin ominaisuudessa. Maatalousministerinä puhun tässä, olen vastuussa monista maatalousyrittäjistä, kokonaisista perheistä. Olen myös vastuussa elintarvikeketjun toiminnasta. Enkä minä haluaisi sitä, että elintarvikeketjut mielletään huonoksi kumppaniksi. Jokaisen linkin tässä ketjussa pitää saada hyvä tasapainotettu liikkumavara. Ja koska meillä on näitä epäloja ja käytänteitä, tätä tasapainoa ei ole olemassa eri linkkien välillä. Ja hävikki on todettu vuodesta toiseen. Tälle pitää saada nyt loppu. Me olemme lähettäneet vetoomuksen, me kaikki, auttakaa meitä, auttakaa meitä elvyttämään tämä keskustelu, korjaamaan lainsäädäntöä, jotta pääsisimme hyvään sopuun ja hyvään lainsäädäntöpuitteistoon. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Dejan Zidanille, Slovenian maatalousministerille. Olkaa hyvä. Spoštovani predsednik, e, spoštovane... Puheenjohtaja, Arvoisat valiokunnan jäsenet, haluaisin tervehtiä kaikkia teitä. Ensiksi kiittäisin puheenjohtajaa, koska annoitte mahdollisuuden meille kolmen maan ministerille mahdollisuuden puhua täällä Euroopan parlamentissa. Muutama tosiasia ensin. Olemme nähneet valtavan kriisin viime vuosina maataloudessa – ja se on aina samanlaista. Hinnat laskevat laskemistaan, tuottajat kärsivät. Viljelijät eivät voi lopettaa viljan kasvua tai maidon tuloa, joten he kantavat kriisin seuraukset yksin. Mutta kun tilanne pala- paranee, hinnat nousevat, tilojen tulot eivät kuitenkaan kasva. Ruoan väittäishintojen ja kustannusten kuilu kasvaa koko ajan. Zato smo v Sloveniji že leta 2011... Vaikka maatalouden kriisistä puhutaan koko ajan, viljelijöitä varten ei mietitä ratkaisuja. Meillä on Sloveniassa vapaaehtoinen käyttäytymissäännöstä ministeriö, viljelijät, osuustoimintayritykset ovat allekirjoittaneet sen. Se paransi tilannetta merkittävästi, koska hinnat ovat aina sitten nettohintoja. Siinä ei ole mitään alennuksia tai lisähintoja. Hintatiedot ovat paljon seurattavampia, mutta hintojen seurattavuus sinänsä ei paranna viljelijöiden tilannetta. Muutimme maatilalainsäädäntöä vuonna 2012 niin, että siinä mainitaan hyviä käytänteitä toimitusketjussa. Olemme asettaneet maksimimaksuajat ja tämä tällä hetkellä 45 päivää tuotteille, jotka pilaantuvat. Meillä on myös ruokaturvallisuusmääräyksiä ja meillä on erilaisia sanktioita – lain rikkomisesta. Ja oikeusasiamiehemme on huomannut, että tilanne on parantunut sen jälkeen, mutta se ei ole niin hyvä kuin haluaisimme. Vaikka viljelijät tekisivät hyvää yhteistyötä, eivätkä aina tee hyvää yhteistyötä, niin tämä toimii korkeintaan kansallisella tasolla, mutta markkinat ovat kansainväliset. Meillä on EU-markkinat, ja maailmanmarkkinat. Eivätkö tuottajat koskaan ole niin vahvoja kuin markkinat? Ja aina kärsivät ongelmista, kuten tulojen laskemisesta. Tällä hetkellä on paljon huonoja kauppakäytäntöjä kaupan Veljet joutuvat hyväksymään huonoja ehtoja, jotta he voivat säilyttää asiakkaansa. Se on moraalitonta. Pystymme ratkaisemaan kysymyksen ainoastaan Euroopan tasolla. Ja siksi me ministerit yhdessä tuotimme tämän niin sanotun ei-paperin. Ja kiitos hyvän yhteistyön valiokuntalle kanssa. että Laadimme tämän asiakirjan, jonka olemme jakaneet teillekin. Meillä on neljä tärkeintä kohtaa. Me tarvitsemme EUn säätelykehyksen, jotta voimme ratkaista ongelmat EU-tasolla. Ongelmat ovat yhteisiä. Toiseksi täytyy määritellä epäreilut kaupan keinot hyvin täsmällisesti, jotta ne voidaan kieltää. Vain määrittelemällä ne hyvin voimme rangaista niistä. On tärkeää, että meillä on eurooppalaiset säännöt epäreilusta, epäterveistä kilpailun keinoista. Meillä voi olla sillä tapauksessa eurooppalaisia viranomaisia, oikeusasia miehiä tai valvontaviranomaisia. Järjestelmät ovat poiketa, mutta tärkeää on, että valvontavaltaa on näemme, että että ja liikesuhteita ei valvota toimitusketjussa ja tuottaja on aina heikko lenkki. Meidän täytyy lopettaa nämä käytänteet. Tutkimusten tekeminen ei enää riitä. Meidän täytyy nyt toimia. Olen iloinen, että saatte ystävämme komission jäsen Hoganin valiokuntaan. Hän on ystävämme. Ja toivomme, että on tätä selkeän keskustelu siitä, mitä tehdään, miten reagoidaan, ei pidä keskustella enää tulevaisuuden mahdollisuuksista. Pitää toimia nyt. Hyvät palveluiden jäsenet, toivottavasti voitte toimia yhdessä meidän maatalousministeriön kanssa, että tuottajan asema paranee. Kiitos. Edustaja De Castro, olkaa hyvä. Grazie naturalmente ai tre ministri. Fa veramente molto... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ministereille. Oli hienoa, että pääsimme käymään tätä keskustelua – kanssanne epäreilusta kaupan käytänteistä. Otan huomioon, että kollegoiden Des ja Dantanin kanssa koko valiokunta on tehnyt omnibus-asetuksen kanssa yhteistyötä. Haluaisin viitata siihen nyt, hyvät ministerit, että omnibus-asetusta käytimme hyväksemme, jotta saataisiin sinne mukaan sellaisia asioita, joita on työstetty valiokunnassa alkaen Marin McGinnessin mietinnöstä. Viittaan lyhyesti joihinkin näistä aiheista. Esimerkiksi kilpailulainsäädäntö. Tämä on tärkeä osa omnibusasetusta ja kulkee juuri siihen suuntaan, johon viittasitte. Tässä asiakirjassa ne viittaatte aivan oikein siihen, että – pitäisi saada välttämättä kirjalliset sopimukset. Se on toinen seikka, jota olemme työstäneet täällä valiokunnassa. Ja siitä keskusteltiin tuoremman yhteisen maatalouspolitiikan uudistumisen yhteydessä. Ja pyrittiin huolehtimaan siitä, että arvo ei arvoketjussa keskity ainoastaan muutamiin käsiin. Tässä on vain muutama esimerkki siitä, mitä me olemme tehneet. Me toivoisimme, että komissio voisi esittää kertomuksensa ensi vuoden kesään mennessä. Aiheeseen liittyy monia ongelmia, mutta nyt kuitenkin saadaan merkittävää edistystä aikaiseksi. Me olemme tehneet paljon työtä valiokunnassa. Toukokuun kolmas päivä hyväksyimme tekstin budjettivaliokunnan kanssa ja 5. päivä heinäkuuta kolmikantaneuvottelut ovat luvassa. Enemmänkin voimme tehdä, mutta toivomme, että ministerit voivat auttaa tässä, jotta voidaan huolehtia siitä, että tämä omnibusasetus voi olla ensimmäinen merkittävä edistysaskel, jolla voidaan vähän ainakin rajata epäreilyä kaupankäytänteitä. Kiitos. Edustaja Kiitos paljon puheenjohtaja. Oikein sydämelliset kiitokset kaikille ministereille siitä, että olitte täällä tänään. On hienoa, että tämä aihe otetaan täällä jälleen esiin. Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta on käsitellyt tätä aihetta jo useat kerrat. Tämä ei ole vieras aihe minulle, kun 25 vuotta olen Bayerissa johtanut suurta maatalous- tai maitoalan yrittäjien järjestöä – ja olen kuullut, miten suuria ongelmia me on suurkaupan edustajien kanssa. Ryhmä, EPP-ryhmäni, on kriisin yhteydessä esittänyt ihan konkreettisia ehdotuksia. Komission pitäisi niihin vain nyt puuttua, voin luetella ne. Siis kaupan keskittyminen aiheuttaa meille kyllä huolta. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kilpailulainsäädäntö ehtäisi, estäisi tämän keskittymisen niin pitkälle, että vapaakauppa ei ole enää mahdollista. Puhutaan vaikka nyt Itävallasta tai Saksasta ja katsotaan, miten tässä valta on keskittynyt. Suuret kauppaketjut luovat omia sertifiointijärjestelmiäkin, josta viljelijän pitää maksaa. Eihän nyt ole kauppojen tehtävä – antaa tällaisia laatuarviointia. Sen on oltava edelleen valtion tehtävä. On estettävä se, että kaupan puoli voi yksipuolisesti irtisanoa sopimukset. Tämä on nähty jo aikaisemmin, että kun hinnat laskevat, niin sopimukset purkautuvat. Ja Saksan liittopäivillä olen pyrkinyt ajamaan näitä maksuja, jotka ovat tällaisia listausmaksuja, jotka ovat ihan rikollisia. Tarvitsemme nettohintoja, kun nyt on tällaisia aluennosjärjestelmiä, joista kukaan ei tiedä lopulta mikä hinta on. Avoimuuden hengessä. Kaikkihan puhuvat avoimuudesta ja tässä kaikki on aivan erityisen epäavointa. Minua ärsyttää myös se, että että ei ymmärretä, että tarvitaan tuo 30 päivän maksuaika. Miksei se onnistu? Lihakaupassa Ranskassa on ollut tällainen jo aikoja sitten. Tarvitsemme kuitenkin tällaisen maksuajarajoituksen eu laajuisesti. Lisäksi se, että tuottajat eivät näy enää pakkauksissa. Suurketjuilla on omat kauppamerkkinsä. Ja kuluttajat eivät näin saa tietoa siitä – kuka on tuottaja. Muutoksia tehdään yhdessä yössä ja EPPn ehdotus olisi, että tuottajan nimi olisi ainakin yhtä suurella pakkauksessa, jotta kuluttaja tietää, koska tuottaja on vaihtunut. No siihen pitää vaatia kaikenlaista tietoa siihen pakkaukseen. Kyllä kai siihen mahtuisi myös tuottajan nimi sekä lisäisi avoimuutta. Euroopan laajuiset säännöt, niistä on puhuttu pitkään 2004-2005, olen mukana, kun lähdimme keskustelemaan verkkovierailumaksuista. Tässä puututtiin kovasti vapaaseen kauppaan ja pari päivää sitten juhlittiin verkkovierailumaksujen poistumista. Pitkällä aikavälillä voidaan siis saada aikaan asioita. Näistä on nyt puhuttava. Nyt sanotaan, että Euroopan parlamenttia tarvittiin, koska muuten verkkovierailumaksut eivät olisi poistuneet, jos tämä olisi jäänyt vain jäsenvaltioiden käsiin. Ja sama koskee myös tätä arvoketjukysymystä. Edustaja Dantin. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin omalta osaltani kiittää ministereitä teidän puheenvuoroistanne todellakin jo, jo neljän vuoden ajan parlamentti on on eri väyliä käyttäen pyrkinyt poistamaan nämä, tämän asian hyvän kaupatan vastaiset käytänteet ja elintarvikeketjun painon maanviljelijöiden harteille. Me olemme erittäin iloisia, että tästä puhutaan jälleen kerran, mutta itse asiassa meidän pitää nyt muistaa ja muistuttaa kaikille joka hetkellä, kuinka tärkeää on saada tasapainoa tuottajien ja kuluttajien välillä. Yhteinen maatalouspolitiikka perussopimuksessa oma ainakin kaksi tavoitetta. Ainakin sen pitää taata tuottajille kelvollinen tulotaso ja sen pitää myös puoltaa kuluttajien etuja. Mutta meidän vakaumuksemme tässä valiokunnassa on se, että nyt jo vuosien kuluessa tulkinta tästä ainakin kilpailuviranomaisten toimesta EU-ssa ja jäsenvaltioissa on suosinut aivan liikaa ainoastaan kuluttajien etuja tai niin sanottua kuluttajien etuintressejä suhteessa tuottajien etuihin. Totta kai, jos ajattelemme Eurooppaa vuodelta 1962, jolloin työttömyysprosentti oli 4 prosenttia ja ja, ja elintarvikkeet merkitsevät noin mitä prosenttia perheen ruokakorissa. Nyt, nyt tällä hetkellä me voimme ajatella, että kuluttajilla on myös sanansa sanottavansa kilpailukysymyksiä. Meillä on prosent, työttömyysprosentti 10 prosentissa ja, ja elintarvikekori on ehkä 20 prosenttiin perhekunnittain. Ja meidän täytyy pystyä löytämään hyvä tasapaino tähän. Paolo de Castro sanoi hyvin, Albert De sanoi sen yrittäjän hyvin. Meillä on tämä onnibus ajatus, joka tarkoittaa sitä, että mitä parlamentti voisi tehdä nyt tällä aikavälillä. Ja nyt meidän pitää ehkä mennä pidemmälle seuraavassa reformissa, mutta minusta tuntuu siltä ainakin, että neuvosto ottaa kantaa lähipäivinä parlamentin ehdotukseen Mm, teidän edustajanne tuossa instanssissa ja te, teidän pitää antaa selkeät viestit siihen, mitä me olemme esittäneet, koska me olemme aivan ilmeisesti samoilla altopituksilla ja me voimme todella avata todellisen ikkunan, voimme vahvistaa tuottajien asemaa, jos meillä on riittävästi tahdonvoimaa mennä ää, riittävän pitkälle myös toimissa, toimissa ja teossa aivan sanoissa. Kysymys Nem volt még Kiitos puheenvuorosta, puheenjohtaja. Slovakian puheenjohtajakaudesta ei ole pitkä aika ja kiittäisinkin teitä erinomaisesta puolivuotiskaudesta. Pyydän anteeksi puhun vähän asian sivusta. Aiheeni on kytköksessä tähän, mutta ei ihan suoraan. Olen iloinen nähdessäni kolme maatalousministeriä paikalla. Minulla on kaikille teille kolmelle kysymys ajankohtaisesta aiheesta. Sama paketti, samat etiketit, samat kalorimäärät, mutta silti eri sisältöä. selvittelemme asiaa Unkarissa ja me näemme selvästi tuotteiden laadussa eroja. Tämä on anomalia. Minkälaisia ratkaisuja voisimme löytää? So Andrew. Edustaja Andriu. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mm, ehkä minä nyt tässä toistan vähän sitä, mitä oli sanottu, mutta minä olen ihan samaa mieltä siitä teidän esitystenne sisällön kanssa. Minä kiitän kolmea ministeriä heidän esityksistään, koska he tajuavat erittäin hyvin, että tämä kysymys huolestuttaa meitä jo, on huolestuttanut jo usean vuoden ajan. Ja nyt voidaan todella pureutua maatalous, maatalouspolitiikan sen talouden asian ytimeen. Michel Dantin sanoi asian hyvin osuvasti todellakin, mikä on tärkeää on se, että te te todella kuulette ja ymmärrätte, että me olemme samalla tiellä. Me olemme siis samaa mieltä teidän kanssanne, mutta meidän pitää löytää tasapaino. Se on sanonut, että tuottajien tulotaso elintarvikeketjussa usean vuoden ajan me olemme jo pyytäneet sitä täällä parlamentissa. Me tiedämme varsin hyvin, mistä, mistä on kysymys ja kuinka välttämätöntä tänä päivänä luoda eurooppalaiset puitteet. Yks, yksityiskohdat saimme siitä, joita voimme vastata kysymykseen ja ongelmavyyhteen. Eurooppalaiset puitteet, meidän pitää päästä äh, puhua koko tästä elintarvikeketjusta. Puhutaan paljon tuottajista, totta kai siitä on kysymys. Puhutaan paljon myös jakelun ketjun alkuvaiheesta. Meidän täytyy puhua myös koko teollisuudesta, myös prosessiteollisuudesta, jalostusteollisuudesta, mutta vaikka meillä olisi eurooppalaiset puitteet, me tiedämme hyvin, että ei se riitä, koska pitää myös valvoa markkinoita. On myös, se on elintärkeä ja se on tullut meille pakottavaksi meidän vastauksissamme. Totta kai tasapaino pitää löytää, kyllä, välttämättömät eurooppalaiset puutteet, kyllä, ja meidän pitää hallita markkinat myös kansainvälisellä tasolla. Kiitos. Edustaja Denano. Totta on, että elintarvikkeiden toimitusketju on usein esille tuleva monimutkainen asia on tärkeää, että ministerit, neuvosto ja parlamentti voivat tehdä aloitteita ja pyytäisivät, että komissio työskentelisi vähän syvällisemmin asian kanssa. Kysymys on tuottajan ja, ja kuluttajan välisestä suhteesta siinä on paljon askelta välissä mukaan lukee erityisesti jalostus. Tuotteet valittavat myöskin sekä hinnoista sekä ää, äh, tavaratalojen su, suurten välittäjien hinnoista tuotteen hinnoista. Meidän pitäisi hoitaa asioita paremmin sopimustasolla. Tuotteilla on intressiä organisoitua sekä tuottajaorganisaatioihin, mutta myöskin, kuten Michel totesi, neuvotteluorganisaatioihin. Tämä lisäisi tuottajien painoarvoa suhteessa kaup- kaupan alaan. Ja sitten nämä lyhyt kiertoja, lähitalous ja, ja sitten ravintolat ja niiden tapakaruokalat muut, miten lukiot ja muut tällaiset vanhusten talot saisivat lähituotteita. Jokainen löytäisi sitten tarvitsemansa näin ja jokaisen täytyy miettiä tätä ongelmaa. Hintojen, va- hintojen vakaus on myös erittäin tärkeä kysymys, joka tulee koko ajan esille. Sitä täytyy miettiä ja herra ministeri, tämä esimerkki tästä verkkovierailumaksujen lopettamisesta osoittaa, että kun tahtoa löytyy, ratkaisutkin löytyy. Kun tahtoa on, löydämme tietoja, jotka johtavat tuottajahintojen vakauttamiseen. Kiitos. Dziękuję pani poseł Sechnalowa. Edustaja Senalová. Vážená paní ministrině, vážení páni ministeri. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat ministerit. Minä myös haluan omalta osaltani kiittää teitä siitä, että olette tulleet tänne parlamenttiin esittämään teidän, meidän maittemme näkemykset tästä kysymyksestä. Minä olen Inta-valiokunnan jäsen myös, mutta te olette täällä läsnä sen takia. Minä tulin tänne vartavasti kuuntelemaan teidän esityksiänne tästä ei paperista. Me tiedämme, että te tiedätte, että agrivaliokunnan näkemys, te tiedätte mikä se on, te tiedätte mikä on tilanne epälojaalien käytänteiden kanssa. Tiedämme myös, miten elintarvikeketju toimii. Me tiedämme, mitkä ovat kannat puolin ja toisin. Me olemme perehtyneet yksityiskohtiin, mutta me olemme ottaneet myös esille kysymyksen mietinnöstä, lausunnosta, jota laadittiin kuluttajansuojavaliokunnassa, valiokunnassa, jotta voisimme vihdoin viimein antaa vastauksen haasteeseen, jota meidän pitää viedä eteenpäin koko eu tasolla. Tässä on kyse yhteistyöstä kahden valiokunnan välillä ja sen avulla me olemme todellakin päässeet laatimaan tämän tasapainotetun mietinnön. Minä olisin todellakin toivonut, että tämä tilaisuus olisi tapahtunut kuluttajasuojavaliokunnan kokouksessa. Se on meidän toiveemme, mutta tämä non-paper on ö, hyvä, koska siinä ihan asianmukaisesti oikeutusti kuvataan tilannetta. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kysymyksen kaikille teille ministereille. Rova Matjetsna sanoi, että on kyse vapaaehtoisuuteen perustavasta aloitteesta ja että on kyse tilanteesta, joka ei ole parantunut. Minä todella toivoisin, että me saisimme lisätietoa Tsekin ministeriltä, joka otti myös esille tilanteen omasta maastaan. Mutta teidän asiakirjojenne perusteella voisi todeta, että kymmenen maata on liittynyt tähän. Sen takia me toden, toteamme, että mm, onko tämä, voimme kysyä, onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Meidän pitää saada lisää maita mukaan tähän, koska aivan ilmeisesti te saatte tukea tästä, mutta tämä tuki tulee myös komissiosta ja neuvostosta ja minä olen erittäin iloinen siitä, että la, tämä laatukysymys on otettu myös esille. Me olemme siihen perehtyneet myös sisämarkkina valiokunnassa. Meillä on siellä oma aloitevaliokunta, joka nimenomaan painottuu tähän kysymykseen. Me olimme myös voineet todeta, että, että äh, se tie, jolle pitää lähteä, olisi ehkä direktiivi epälojallista käytänteistä ja niiden vastaiset toimet, ja ehkä pitää jatkaa tällä tiellä. Kiitos vielä kerran siitä, että olette tulleet tänne. Pani Muchas gracias. Kiitos paljon. Eh, Dalle la gracia a Minä haluaisin, minä haluaisin kiittää kaikkia tänne tuleita ministereitä. Me voimme ja huonata. Tässä vaiheessa me olemme samaa mieltä. Valiokun, tässä valiokunnassa meillä on aivan selkeänä tämä asia. Neuvostossa varmasti se on tullut selkeä, selväksi ja komissiossa – Ainakin Hoganille se on tullut selväksi. En tiedä, onko hänen toimivaltuutensa rajat ihan niin selvät. Mutta minä ainakin tiedän, että tämä yhteensattumien summa on hyvä. Se antaa meille tilaisuuden jollekin, jo, josta on tullut nyt eurooppalaisen maatalouden keskeinen ongelma, hinta, mitä maa, tuottajat saavat tuotteista Tätä on analysoitu, tästä on keskusteltu paljon. Minä haluaisinkin sanoa teille, minä en usko vapaaehtoisuuteen perustuvaan aloitteeseen. Alo- vapaaehtoisuus aloite Euroopassa, ainakin minun maassa Espanjassa, se ei ole toiminut. Minä en usko siihen. Senpä takia tämä aloite, vapaaehtoinen aloite, on ihan vain tekosyy, jonka suurjakelu keskukset ovat keksineet, meidän pitää tehdä päätöksiä seuraavalla tavalla. Lainsäädäntöpuitteet EU-tasolla, joka olisi perustana kansallisten normien harmonisoinnille, eli yhteiset puitteet, lainsäädäntöpuitteet, jotta meillä on siis 23 maata, jotka ovat laatineet eh, normeja, kun puhutaan epälojalista, epälojalista kaupallisista käytänteistä. Meidän pitää harmonisoida kaikkea tätä. Ja toinen kysymys tai toinen asia on se, että ovat sanktiot, jotka ovat eh, tehokkaita koska ei niillä muuten ole mitään toivottua tulosta. Kaiken tämän yhteisen EUn normatiivisen puitteiston lisäksi minä haluaisin tuoda yhden toisen asian esille. Meidän pitää selkeyttää normeja, joissa puhutaan tuottajien välisestä yhteistyöstä ja niihin liittyvistä rajoista mitkä ovat YMPn ja toimivaltuuksien rajat. YMPn tavoitteethan ovat myös rajata kilpailuun liittyvät kysymykset. Se ei ole ihan selkeää tai se ei ole ihan selvää, miten tehdään päätöksiä, tekevätkö missä, missä on maan, maanviljelijöiden kompetenssi, missä on EUn toimivaltuudet, onko kyse maasta, alueesta. Nämä pitää, nämä pitää selkeyttää, mitkä ovat toimivaltuuksiin liittyvät normit. Tämähän on YMPn keskeinen tavoite. Muuten me heitämme rahaa rahaa ikkunasta ulos YMPssä. Meidän pitäisi myös katsoa uudestaan läpi ja jotka, kysymyksiä, jotka liittyvät VTOhon. Me emme, me, koska VTO ei myöskään aina palvele sektorin tavoitteita ja sektorin etuja, meidän pitää selkeyttää, mikä on YMPn maat, maanviljelijöiden ja VTOn väliset suhteet, koska äh, te olette eri, kuuntelette erittäin herkällä korvalla maanviljelijöiden ongelmia, mutta meidän pitää todella päästä eteenpäin ja löytää jonkunlainen kompromissi kaikkien eri toimijoiden kesken. Kiitos, edustaja Rubi. E, Kiitos. Haluaisin kiittää ministereitä. Olette saapuneet kokoukseemme kuuntelemaan mielipiteitämme. Mietimme ratkaisuja. Totta kai olemme iloisia aloitteistanne. Ja valiokuntamme on keskustellut näistä aiheista tällä parlamentin kaudella useamman kerran. Ongelman ratkaisemiseksi on tehty ehdotuksia – päätöksenä on tehdä ratkaisuista velvoittavia. Kolme vuotta on kulunut, ongelmat eivät ole ratkenneet, ne ovat entistä ajankohtaisempia kautta Euroopan unionin, vaikka jokaisessa jäsenmaassa on omat piirteensä. länsimaissa vanhassa demokratioissa tuottajien ja kaupan suhteet ovat paremmat uusissa jäsenmaissa, uusissa demokratioissa. Tilanne on erilainen. Aika villi. Ja tuottajien neuvotteluvalta ei ole vahva monet asiat ovat kiinni neuvotteluvallasta. Ja milloin neuvotteluvoimaa ei ole, ne osapuolet, jotka ovat yhtenäisempiä, sanelevat ehdot. ehdot. Tsekin ministeri mainitsi 38 prosentin luvun. Tiedämme, että että tuotteen hinnat laskevat, emme pysty puuttumaan ongelmaan, mutta jos me voimme löytää ratkaisun tällaisiin ongelmiin. Me olemme löytäneet ratkaisuja pankkisektorilla. Totta kai me voimme tälläkin sektorilla löytää ratkaisuja, mutta viljelijät voivat tehdä myös paljon, jäsenvaltiot voivat tehdä paljon. Osuustoiminnalla esimerkiksi luomalla tuottajajärjestäjää, alakohtaisia organisaatioita, tarjoamalla hyviä vaihtoehtoja. Mutta jäsenvaltiot eivät voi kaikkea tehdä, eivätkä viljelijät yksin. Siksi EU täytyy luoda sääntöjä ja huolehtia, että tietyt yleisperiaatteet ovat voimassa. Ja jäsenvaltiolle täytyy antaa valtuuksia tehdä päätöksiä tilanteensa mukaan. Ba- Baltian maissa, Keski-Euroopassa tilanteet vaihtelevat ja olen varma, että yhdessä me löydämme ratkaisu vuoden loppuun mennessä. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät ministerit, Tämä on todella tärkeä aihe, joten kiitos, että olette täällä. Tämä on työstänyt tai työllistänyt meitä pitkään. Usein tämä epätasovaino nähdään itäisemmissä jäsenvaltioissa, omassa jäsenvaltiossani myös. Toivoisimme, että lopulta saisimme yhtenäistä lainsäädäntö Eurooppaan, koska huomioimme, että jäsenvaltiot puuttuvat näihin kysymyksiin eri tavoin. Yksityiskohtaisempi esimerkki Romaniasta omasta niin Viime vuonna hyväksyttiin lainsäädäntöä, joka säätelee maataloustuotteiden myyntiä ja maataloustuotteiden myyntiä kuluttajille. Myynnin pitäisi tapahtua sellaisella hinnalla, että ihmisillä on varaa ostaa kohtuuhintaisia tuotteita. Kuitenkin näitä sääntöjä ei ole noudatettu. Olen henkilökohtaisesti tutkinut tätä kysymystä. Mielestäni on olemassa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että lyhyellä aikavälillä tarjotaan maataloustuotteita tältä pohjalta. Tämä on mielestäni tärkeä seikka. Viljelijät tarvitsevat tiettyä suojaa. Meidän on tarkoitus ajaa viljelijöiden etuja, mutta itse asiassa meidän pitää ajatella kuluttajien asemaa. Oikea tuote oikealla hinnalla pitää löytyä pitää löytää markkinoilta. Meidän on tiedostettava tämä tilanne. Olemme kuulleet kollega Dusilta, että ongelmia esiintyy. Emme voi hyväksyä sitä, että meillä on kahtalaiset standardit tuotteille, joita myydään joko läntisen tai itäisen Euroopan markkinoille. Euroopan parlamentissa nähdään, että on kahtalaista standardia myös koneiden osalta. Tällaista ei markkinoilla tapahtua. Kiitos. Pani poseł Maginas, pani prezydent, bardzo proszę. Edustaja Madines. Thank you, chair, and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän vilpittömästi kolme ministeriä. Kiitos, että tulitte tänne. Tarvitsemme säännöllisemmin keskusteluja. Ja ministeri Rien, ja myös kansallisten parlamenttien kanssa. Eli kiitos, että tulitte tänne ja kiitos myöskin tiivistä puheenvuoroista. Kiitos Slovakialle puheenjohtajamaana vahvasta työstä. 2016 kesäkuussa 600 parlamentin jäsentä äänesti sen puolesta, että komissio tekisi lainsäädäntöehdotuksen ja ehdottaisi lainsäädäntökehikkoa. Meidän kantamme on selkeitä, autatte meitä saavuttamaan tavoitteita tällä ei-paperilla. Tämä on monimutkainen aihe. Ja meidän ehkä pitää jättää vähän liikkumavaraa komissiolle aihe monimutkaisuuden vuoksi, mutta meidän täytyy herkeämättä pyytää toimintaa. Kollegat ovat viitanneet verkkovierailujen maksuihin ja no, toivottavasti ei kestä aivan yhtä pitkään, että saisimme tehokasta lainsäädäntöä tällä alueella, kun verkkovierailumaksoissa, mutta joskus painetta vaaditaan ja jonkun, jotta tiedetään mitä tehdä. No, tässä on laajempi konteksti. Budjetti mainittiin, se on tärkeä kriteeri, mutta laajemmin meillä oli viime viikolla keskustelu ilmastonmuutoksesta ja maataloudesta ja siitä, mitä maataloudelta vaaditaan. keskustelemme paljon julkishyödykkeistä siitä, että ville tekevät enemmän ympäristön ja biodiversiteetin edistämiseksi. Ja jos me lisäämme paineita ruoan tuotantoketjulle, silloin paineistamme niillä alueilla, joissa edistystä tarvitaan, koska viljellä täytyy olla varaa investoida ja investoida voi ainoastaan, jos toiminta on niin kannattavaa, että sen päälle on varaa investoida Sinne nämä ongelmat alkavat ja monet tilat pysyvät hengissä, mutta eivät investoi. Pitkällä aikavälillä me maksamme tuosta investointien puutteesta, investointien puutteesta, joka johtuu heikosta kannattavuudesta. Olen keskustellut tämän asian parissa yhtä pitkään, kuin verkkoveromaksujenkin parissa aloitimme keskustelua vuonna 2005 ja meidän täytyy yhdessä sitä paineita komission suuntaan, meidän täytyy miettiä parhaita käytänteitä jäsenmaissa, eikä keksitä pyörä, pyörää uudelleen. Käydään olemassa olevia ratkaisuja läpi, katsotaan mikä toimii. Estämme yhdessä. Voimme rohkaista, sanotaanko näin, komissiota siloittamaan erimielisyydet komission jäsenten kanssa, koska eroja on. Ja haluamme tehdä kuuntelevat parlamentin ja myös neuvoston tahtoa. Well, Mairead McGuinness said six... Mairead McGuinness sanoi, että 600 meppiä äänesti komission puolesta, että komission pitäisi jotain tehdä. Minä en kuulunut tämän 600 ryhmään, haluaisin sen kaikille sanoa. Tämä ongelma meillä on ollut yhdistyneessä kuningaskunnassa jo jonkin aikaa. Kampan vahvuuden ongelma. Ja meillä on nimettynä tällainen henkilö. Kristin Jacob, hän on ollut sama henkilö alusta asti. Ja hän on pyrkinyt selvittämään tätä kysymystä. Ja vuonna 2015 hän nimesi mustalla listalla Teskos kauppaketjun, joka hidasteli maksuja tuottajille. Ja tämä haittasi Teskos yhtiötä, joka ei pidä tuollaisesta julkisuudesta tietenkään. Samana vuonna hän sai mahdollisuuden rangaistusmaksoihin prosentin verran liikevaihdosta. Tämä on merkittävä summa, joten tämä työ on nyt tuonut vähän hedelmiä, mutta hän toimii väittäiskaappiaiden ja ei välttämättä viljelijän, mutta teollisuuden välillä, jalostusteollisuuden. Tässä voisi olla ongelmana se, että tämä haittaisi kansallista järjestelmää. Me emme halua, että sitä sotketaan, kun tämä järjestelmä nyt toimii. Sitä ei pitäisi lähteä muuttamaan. Ja toiseksi tietenkin olemme kuulleet tänäänkin puhujien sanovan, että kauppaan on erilaisia lähestymistapoja eri jäsenvaltioissa. Ystäväni, joka myy koneita Saksan ja Italiaan, sanoi, että näiden kahden maan kanssa toimiminen on ihan erilaista. Romania, toinen pahempi esimerkkejä. Siellä tilanne on hyvin erilainen, eli EU-järjestelmän pitäisi ottaa tämän kaikki huomioon. Ja uskoisin, että tämä haittaisi vastustusta. Lisäksi aivan valtavasti hallinnollista työtä, keskitetty tiedon keruu. No, EU on sinänsä hyvä tuottamaan paperia. Saattaisi mennä vuosia ennen kuin paperin pohjalta saada jotain toimia. Lopuksi ehkä ei pitäisi tätä sanoa, mutta kuitenkin korruption mahdollisuus olisi suuri. Supermarketit ovat suuria tekijöitä. Komission virkamien lahjominen ei ole mitenkään mahdoton ajatus. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on monia yrityksiä, jotka eivät ole olleet oikein ympeen piirissä perunan, porkkanan viljelyt, sianliha ja niin edelleen. Erityyppisesti nämä tuottajat ovat joko kasvaneet tai poistuneet markkinoilta. Ja ne, jotka ovat kasvaneet, usein käyttävät niiden tiloja, jotka ovat poistuneet. Eli nyt ehkä perunaa viljellään tilalla, jonka omistaja viljelijä ei ole, vaan hän – tavallaan tämän tilan omistaja on osittain mukana, mutta ei käytä tuotantoon omaa valtansa. Meidän pitäisi katsoa, mihin tulevaisuuteen päästäisiin ilman, että yön pelikaa puuttuu asioihin. Edustaja Bokovic. Uh, Kiitos. Haluaisin myös tervehtiä kaikkia kolme ministeriä ja erityisesti kiitän Slovenian ministeriä sitten esittelee Slovenian että Meillä on pitkään ollut käynnissä kamppailu viljelijöiden aseman parantamiseksi. Tulokset ovat hyviä, mutta eivät riittävän hyviä viljelijöiden vakavan tilanteen parantamiseksi. Olette maatalousvaliokunnassa, olemme liittolaisia. Tämä on paras paikka vaihtaa hyviä käytänteitä, mutta vaikeaa on vakuuttaa komissiota, että toimia tarvitaan. Joulukuussa 2016 meillä oli komission komissaari Hoganin selkeä raportti luottavana. Sanoit, että tilanne on vaikea, säätelykehikkoa täytyy muuttaa tai tilanne ei koskaan parane. Harva haluaa kuulla tätä, näin se kuitenkin on. seitsemän ministeriä on alle kirjoittanut tämän e- epävirallisen paperin. Kaksi Baltian, kaksi Itä-Euroopan maan ministeriä, uusien jäsenmaiden ministeriöitä. Maatalouden viimeaikaiset trendit uusissa jäsenmaissa ovat vieläkin huonompia kuin lännessä. Osittain koska viljelijöillä ei ole yhteistyöjärjestöjä niin paljon. Meillä on historiallisia ongelmia osastamme ajatuksen kanssa maassamme. Tutkimus väitetään, että hedelmien ja viennisten tuottajat ovat Länsi-Euroopassa 90 prosenttisesti järjestäytyneitä. Tämä omaehtoinen organisaatuminen tapahtui melko luonnollisesti, mutta Itä-Euroopassa tällaista ei ole tapahtunut. Eli osittain voisimme parantaa viljelijöiden yhteistyötä, heidän organisoitumista, voimme vain heitä. Ja tämä pitäisi olla osa tulevaa maatalouspolitiikkaa. Ja mitä sitten tulee epäreiluihin kaupan käytänteisiin, Minusta on ihan selvää, että maataloussektorin keskittymisaste on korkea. Tilanne on heikossa asemassa, joten siihen täytyy puuttua. Jos me onnistumme interventiossa niinkin vahvalla sektorilla kuin energiasektori, nythän me näette, että on maksamaan sakkoja. jos me energia-alalla kykenemme puuttumaan asiaan, niin kyllä maataloudessakin täytyy tehdä selväksi, mitä haluamme vaikuttavasti mitä olla transparentteja, koska viljelijät ovat puolellamme. Tätä meillä täytyy olla paineita ja tukea projekteja, jotka parantavat tilannetta. Pan poseu Caputo. Edustaja Caputo. Grazie, grazie Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös puolestani kiittää kolmea ministeriä ei ole kovin yleistä nähdä täällä niin monilukuisena näiltä korkealta tasolta edustajia. Kiitos siitä, että olette todella paneutuneet tähän maataloussektorille niin tärkeään kysymykseen. Kiitos myös siitä teidän halustanne ottaa esille tämä ja tajuta, kuinka tärkeää tämä on, että elintarvikeketju toimii hyvin. Me kaikki korostamme sitä, kuinka tämä maataloussektori on haavoittuvainen. YMP tarjoaa välttämättömiä instrumentteja ratkaisujen löytämiseksi, mutta näiden instrumenttien tehokkuus vaihtelee maasta toiseen. Me, meiltä pitää ilmeisen selvästi parantaa. Meillä pitää ensiksikin tajuta, meillä pitää ensiksi tajuta, mitkä ovat riskit, paremmin parempaa riskien jakamista koko elintarvikeketjussa. Meidän pitää parantaa markkinoiden avaimuutta ja riskihallintaa. Mutta tällä hetkellä ei ole olemassa eurooppalaista säännöstöä, jotta voitaisiin todella saada pois nämä hyvän kauppatavan vastaiset käytänteet elintarvikeketjun toiminnassa. Toivottavasti pääsemme johonkinlaiseen sopuun ja minä haluan kiittää edustaja De Castro ja edustaja Dessia heidän tekemästään työstä, mutta pitää tehdä vielä enemmän, paljon paljon enemmän. Te olette täällä suhteellisen monilukuisina. Te olette tulleet teille esittekemään ehdotuksia ja me olemme niistä osan jo hyväksyneet ja valiokuntamme tulee ottamaan kantaa näistä piakkoin. Minä haluaisinkin tehdä ehdotuksen komissiolle, jotta voitaisiin tarkistaa loimassa olevaa EU-lainsäädäntöä, jotta voitaisiin todella paneutua näihin hyvän kauppatavan vastaisiin käytänteisiin. Esimerkiksi direktiivi 29 vuodelta 2005, jossa pitäisi vähän paremmin tai tiukentaa otetta hyvän kauppatavan vastaisissa toimissa. Meidän pitää luoda myös välttämättömät olosuhteet, jotta voimme parantaa markkinoilla suhteita, jotta kuluttajat voivat myös hyötyä suuresta tuotteiden kirjosta ja että tuottajat myös voivat myös omalta osaltaan tehdä työtä ilman, että eivät joutuisi jatkuvasti näiden epälojaalien käytänteiden puristuksiin. Me varmasti olemme kaikki ilmaisseet näkemyksemme ja tuntumme täällä sanoissamme, että me haluamme suojata maanviljelijöiden etuja – toivon, että meillä tehdyt ehdotukset tullaan kuulemaan meidän komission toimesta. Moitte kollegi говориха за качеството на храните в Западна и Източна Европа. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat ovat korostaneet sitä, kuinka tärkeää on saada hyvälaatuisia tuotteita ja myös taistella huonoja käytänteitä vastaan sekä EU- itä- että länsiosassa. Tämä on hyvä asia, mutta ilman lainsäädännöllistä puitteistoa mitään ei voida päättää. Kysymykseni on seuraavanlainen. Oletteko te todella pohtineet, oletteko te ottaneet kysymyksen esille kaupallisessa ketjussa – Eli mitä tapahtuu koko tässä ketjussa sen alusta loppuun vai ollaanko vain tyytyväisiä sen nykyiseen toimintaan, koska hyödynsaajat ovat aina, aina tähän asti olleet suhteellisen tyytyväisiä. Ainakin Bulgariassa tämä on kyse ketjusta, jossa 80 prosenttia tuottajista eivät löydä omaa sijaansa, paikkaansa markkinoilla, mutta kuitenkin ketju pystyy toimimaan meidän pitää moninkertaistaa tuotantoamme, jotta voisimme ruokkia koko ihmiskunnan. Miten me voimme onnistua, äh, jos suuri osa tuotteista ei, ei tule myydyksi markkinoilla? asianmukaisesti, miten me voimme tukea näitä tuottajia, jotka ö, saavat aivan surkean tulon tuotteista 40 prosenttia on keskiarvo pilarissa 1 ja 2. Ja se, se tukee elintarvikeketjua ja samalla myös he ovat myös tässä, he ovat hyödynsaajia tässä koko ketjussa. Eh, I'm joining all my colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Tervehdin teitä, kuten kaikki kollegatkin. Meillä on hieno mahdollisuus nähdä täällä kolme maatalousministeriä lähes samalta alueelta uusista jäsenvaltiosta. Arvostan tätä. Haluan myös tämän merkintäkysymyksen suhteen osastaa keskustelua. Olen lukenut paljon kirjoituksia asiasta. Minulla on ollut paljon kuulemisia ihmisten kanssa. Mutta mitään puolueetonta tai tieteellistä näyttöä en ole nähnyt. Olen kuullut, että osamat, ehkä vähän tarkoituksellisesti kaiuttavat sitä, mitä haluat kuullakin. Mutta onko tällä mitään vahvempaa tieteellistä dataa tässä kiinnostavassa keskustelussa? Toisekseen arvonlisävero on myös usein osallisena epäreiluissa kauppakäytänteissä kaikenlaista ALV säätämistä pelailujen läpi. Voidaan puhua jopa arvonlisäveron riskistä jossain tapauksessa. Ymmärrän, että te, jollakin on hieman kokemusta maatalouden ja arvonlisäveron suhteista. Minkälaisia näkemyksiä teillä on tilanteen suhteen? Sitten kolmanneksi kollega Vokovicin kanssa olen samaa mieltä siitä. Me, me ole, ja edistäneet projektia älykkäät palkat. Konsepteita en halunnut hahmotella, mutta, mutta onko täällä mitään ehdotuksia, joilla saa sitten pienemmät ryhmät mukaan integroitua nykymaailmaan? Ja mitä mieltä te olette maasatoillamme tulevaisuudesta. Petir. Patel. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, pozdravljam uvažene ministre, zahvaljujem im na dolasku. Pre... Kiitos puheenjohtaja, kiitos eh, ministerille, jotka ovat tulleet tänä päivänä meidän kokoukseemme saamiemme tietojen perusteella poikkeuksena Tanska ja Ruotsi. Kaikilla muilla jäsenvaltioilla on lainsäädäntöä, joka liittyvät epälojaalisiin kaupallisiin käytänteisiin. Jos otamme huomioon, että tämä kaupan käynti on kielteistä pienille ja pk-yrityksille, mielestäni meillä pitäisi olla konkreettisia toimenpiteitä eu tasolla Senpä takia mielestäni meillä pitäisi olla eurooppalaista lainsäädäntöä, joka auttaisi meitä taistelemaan epälojaalia kaupallisia käytänteitä vastaan. Minä tulen Kroatiasta. Voin sanoa, että olen iloinen, että tästä ongelmasta puhutaan. Minun aloitteeni hyväksyttiin. Siinä oli kyse Kroatian lainsäädännön hyväksymisestä, nimenomaan näitä hyvän kauppatavan vastaisia käytänteitä. Mutta voin sanoa, että lain toteuttaminen ei ollut tähän mennessä kovinkaan tehokasta. Haluaisin vielä puhua muutaman sanan siitä, kun puhutaan tuotteiden laadukkuudesta, miten se vaihtuu EUn idän ja lännen, EUn idän ja itäisen ja läntisen alueen välillä. Tämä on jo todettu useaan otteeseen. Meillä on tuotteita, joita on analysoitu, joita on tuotettu esimerkiksi Kroatian ja Saksan markkinoille ja Slovakian markkinoille. Analyysien perusteella on todettu, että tuotteiden välillä on eroja. On kyse vilpistä, vakavasta vilpistä ja petkutuksesta. Sen takia mielestäni Euroopan tasolla pitäisi olla sanktioita jotka otetaan käyttöön joka kertaa, kun on todettu vilppi. Tämä on aika kiusallista Kroatialle, mutta se on kiusallista muillekin jäsenvaltioille. Ja sen takia minä haluan, että EU ja te, te komissio lopettaisi tämän syrjinnän. Pan posso Uh, thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Kuuntelin liikenneruuhkassa, kun teknologia on niin ihmeellistä tätä keskustelua. Ja kaikki olivat tällä samaa mieltä siitä, että edetään hyvin hitaasti, samoin kuin vielä siellä ruuhkassa missä oli, mutta tuskin tässä edetään kovin nopeastikaan, koska ihmiset kyllä ovat erittäin usein maininneet tämän viime vaalien alla. Siitä on kolme vuotta aikaa ja tästä ihmiset puhuivat ja puhuivat ja pyrkivät selvittämään – mikä tässä on taustalla. Me olemme kai nyt voineet todeta, että faktoja on olemassa, epäreilyjä kaupan käytänteitä, ja olemme nähneet esimerkkejä. Nyt periaatteessa asialle pitää jotain tehdä. Koska loppujen lopuksi, jos tällä tavalla jatketaan, niin kaikkein tärkeimmät ihmiset, eli viljelijät tässä elintarvikeketjussa, kärsivät. Jos heidän tilannettaan ei oikaista, emme löydä enää viljelijöitä. Ilman kunnon hintaa tähän työhön ei lähdetä. Joten ihan selvää on se, että niin kauan kuin meillä on tilanne, tällainen David ja Goliat tilanne, tässä varmaankaan ei käy niin kuin raamatun kertomuksissa, vaan viljelijöille pitää antaa enemmän valtaa tässä – tai puuttua siihen, minkälainen neuvotteluvalta tässä teollisuudella on. Jos tähän voidaan saada eurooppalaista lainsäädäntöä, muutenhan tuntuu siltä, että ihmiset löytävät kiertoteitä kansallisen lainsäädännön kautta, ja siksi ehkä tarvitaan EU-lainsäädäntöä. Muita mahdollisuuksia ei ole, koska meillä ei ole sitä luksusta, että puhutaan tästä loputtomiin. Ja mitä enemmän tässä puhun, niin sitä enemmän hidastuu tämä prosessi, eli päätän puheenvuoroni tähän. Dziękuję. Przedstawiciel komisji, pan... Kiitos paljon. Nyt komission edustaja saa puheenvuoron. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää komission puolesta erityisesti ministeri Matechnaa hänen ja hänen tiiminsä viimevuotisesta työstä – vuoden 2016 jälkipuolella oli suuri saavutus, että 28 jäsenvaltiota suostuivat allekirjoittamaan loppupäätelmät, joiden aikaansaaminen oli hyvin vaikeata. Ja iltapäivän teeman kannalta ongelmana on, että epäreilut kaupan ehdot ovat hyvin vaikea kysymys. Koska valtiolla ei ole samoja sanktioita, samoja lähtökohtia. Ja ongelmia syntyy myös siitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole niin innokkaita laatimaan lakeja asiasta kuin mitä me haluaisimme. meillä oli vaikeuksia neuvostossa saada ihmisiä tekemään yhteistyötä voimakkaampien johtopäätösten pohjalta. Tämä päivän ei-paperi menee pitämällä kuin mitä neuvoston päätelmä. Mutta tänältä päivänä on saaneet voimakasta tukea parlamentilta. Antavat voimakasta tukea parlamentin palveluille, että ratkaisisimme ongelman 600 ääntä oli sen puolesta, että tehtäisiin lainsäädäntöehdotuksia. Olen aika varma, että tämä auttaa meitä prosessissa. Me kaikki tiedämme sen, että se, että meillä on epäreiluja kaupan käytänteitä, se on esimerkki siitä, että markkinat eivät toimi niin kuin pitää. Meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden perinteitä ja eletä varovaisesti lainsäädännön parissa. Meillä on huomenna hyvä mahdollisuus, koska kaksi vastuullista komissaaria tulee tänne huomenna. Olen no, aika varma, että komissaari sen Vestigo ja myös Hogan esittelevät asioita, jotka ohjaavat prosessia oikeaan suuntaan. Mitä mä en halunnut mennä? Täällä on huomenna keskustelu, joka on varmasti kiinnostava. Kiitos paljon. Annan puheenvuoron nyt meidän kutsuvieraillemme järjestyksessä. Haluan myös samalla sano, että meillä on täällä myös eri parlamenttien edustajia. DG Expo on kutsunut heidät tänne, kun on kyse demokratian äh, tukemisesta. Niillä haluan toivottaa tervetulleeksi teidät tänne. Me käsittelemme teemaa, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen – niin kuin te olette varmaan olette jo kuulleet, joka on tullut esille eri maiden edustajien puheenvuorosta. Mutta nyt annan puheenvuoron, vastauspuheenvuoron meidän ministereillemme. E-, e-, Matechna saa aloittaa. Kiitos paljon. Kiitos, että sain mahdollisuuden vastata. Pyrin vastaamaan teidän kysymyksiin ja kiittäisin samalla tuesta, jota parlamentin jäsenet ovat meille antaneet maatalousministerinäkin meidän on sanottava, että olimme mukana hyväksymässä nämä neuvoston päätelmät. Me emme halua luovuttaa tämän aloitteen kanssa. Me haluamme suojella prioriteettina ihmisiämme ja me olemme maatalousministereitä maaseudun kehityksestä vastuussa myös ja juuri maatalous on se jota meidän pitää tukea. Kuten kollega sanoi, tässä on todella tällainen David vastaan Goliat asetelma. Kiittäisin tuosta kommentista, koska todella nyt on niin, että suuret toimitusketjut, suuret kauppaketjut ovat todella näitä Goliatteja tällä hetkellä. Aivan oikein on puhuttu tällaisenkin jäsenen sulle, joka on mukana tällaisessa tuottajaketjussa. Ainoastaan yhdessä voimme taistella tätä Goliattia vastaan. Jos voimme säädellä televiestintää ja energiaa, niin emmeköhän voi myös tässä vähän säädellä. Tässä on kyse suurista toimitusketjuista, arvoketjuista, joita varmasti myös voidaan säädellä. Suhtaudun myönteisesti siihen, että tämä onnistuu lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Minä kiitän teitä kaikkia teidän ymmärryksestänne siitä, että te olette ottaneet sydämen asiaksenne tämän, niin kuin mekin, Rauha Senalovaa brittiläinen edustaja myös ottivat esille joitakin epäilyn aiheita, mutta oletteko te jo kuulleet puhuneet vapaaehtoisuudesta, kun puhutaan verkkovierailusta? Voisitteko te kuvitella sen, että komission vetoa eurooppalaisiin operaattoreihin, jotta tämä, että meillä voisi olla oma verkko? Te olet, paljon on jo katettu. Te voitte nyt tänä päivänä ihan oman mieleni mukaan käyttää verkkovierailua ja saada halvempia kustannuksia kuluttajille. Kyllä varmasti voidaan odottaa, että eri operaattorit sanovat, että me emme koskaan saa mitään suurta voittoa tästä, meillä on liika, kovinkaan paljon voittomarginaalia. Emme me voi hinnoilla enää me emme tule koskaan asettamaan maanviljelijöillemme sitä ja tätä, että emme me tule harjoittamaan epälojaalia käytänteitä. Eli siis ihan sama pätee elintarvikeketjun kuin mikä on pätenyt verkkovierailupolitiikkaan. Täällä brittiedustaja puhui siitä, että 45 päivästä, mutta jos puhutaan maataloussektorista että, ja että me emme aio puuttua asioiden kulkuun, niin tässä on kyllä David taistelemassa Goliatia vastaan. Ehkä voimme puhua muutaman vuoden kuluttua, katsoa tilannetta uudestaan ja mikä on tilanne maaseutualueilla, että vuosien aikana eri maatilat ovat kadonneet. Jos, me, jos operaattorit odottivat 12 kuukautta saadakseen hinnat mahdollisimman alhaisiksi. Ja sitten jos pitää lisätä esimerkiksi kolme tai neljä tuhatta siihen, mikä on eri maan asukasmäärä, niin te voitte kyllä tajuta, mihin vaikeuteen me törmämme, miten tilanteet voivat vaihdella maasta alueesta toiseen. Sen takia me suhtaudumme erittäin vakavasti näihin toimiin. Minä käännyn komission puoleen. Me olemme tämän no, ei-paperin myötä osoittaneet, mitkä ovat eri käytänteet ja me olemme myös ehdottaneet ratkaisuja. Ja olen sitä mieltä, että se ei komission pitäisi parin kuukauden kuluttua, jos eh-, tehdä lainsäädäntö. Lainsäädäntöehdotuksen pitäisi todella tajuta ongelman suuruus ja laajuus ja senpä takia ehkä pitäisi toimia siten, että kaikki maanviljelijät, kaikki maataloustuottajat voisivat tajuta tilanteen ja voisivat myös selvitä siitä. Minä kiitän teitä, että olette kuunnelleet meitä. Eh, eh, Kiitos paljon parlamentin jäsenet. Olen optimistisempi kuin aikaisemmin. Olen kuullut puheenvuoroja. Kaikki olimme tässä samoilla linjoilla, joten saamme uutta pontta tässä edistymiseen. Vastaisin kolmen kysymykseen tai haasteeseen. Tuotteiden laadun puute, onko tämä epäreilukaupan käytänne myös? Slovenian osalta tämä ei ole ollut ongelma, mutta sanoisin kuitenkin, että on ihan mahdotonta se, että kahdessa eri jäsenvaltiossa on eri tuotteet, Slovakiassa, Unkarissa – ehkä tällaista tapahtuu. Mutta tämä ei ole normaali, ei tällaista tulisi sallia. Tässä pitää taistella Euroopan, ei ainoastaan yksittäisten jäsenvaltioiden puolesta. Sitten seuraava kysymys. Tänä päivänä puhumme epäreiluista kaupan käytänteistä. Kaupan käytänteistä siis. Mutta itse asiassa mielestäni olisi parempi puhua epäreiluista käytänteistä – ruokaketjussa, koska epäreiluutta on siellä jakelijoiden ja tuottajien välillä. Mutta ei ainoastaan näin, jos ajatellaan vaikka maitoalan kriisiä. Maidon tuottajat eivät, tai oikeastaan maidon jalastajat ja myyjät eivät kärsineet olekaan yhtä paljon kuin maidon tuottajat, jotka joutuvat jopa katoamaan markkinoilta. Näihin asioihin on keskityttävä. Ja lopuksi. No me puhumme käytännössä säännöistä, vapaaehtoisista sellaisista. Mielestäni tällä tapaa ei voida edetä vapaaehtoisella tasolla. No voimme me siitä puhua, mutta lopulta sillä ei olisi, ei olisi paljon merkitystä. Joten kyllä tarvitsisimme lainsäädäntöehdotuksia on tasolla vaikka ja minimitason ehdotuksiakin. Kuulimme esimerkiksi aikaisemmin, että pohdittiin, miten tämä voitaisiin ottaa huomioon. 27 jäsenvaltioissa olisi maksuaikojen osalta rai maksimiraja 30 päivää. Ja sitten voitaisiin tutkia, mitä tapahtuu. Ja jos näin ei käy, niin voitaisiin ajatella maksua vaikka prosenttia vuosittaista liikevaihdosta. Näin nähdään, toimiiko Euroopan unioni vai ei. Edustaja Des. Puheenjohtaja, pyysin uudestaan vielä puheenvuoroa, kun halusin lisää selvyyttä asiaan. Ryhmien rajojen ylittävästi meillä on hyvin tiukka päätöslausema teksti Ministerit tukevat meitä. Nyt odotetaan komission aloitetta. Minä olin mukana, kun verkkovierailuista lähdettiin keskustelemaan vuonna 2004. Uudet MEPit silloin, jotka yhtäkkiä joutuvat kuukaudessa maksamaan 500 euroa verkkovierailumaksuja, puuttuivat tähän. Eivivien Reding. Ja sitten sitten yritykset sanoivat, että jos verkkovierailumaksut meiltä viedään, joudumme kaikki konkurssiin. Me tarvitsemme Euroopan laajuisessa toiminnassa Euroopan laajuiset säännöt. Komission on tehtävä ehdotus mahdollisimman pian. Pyysin komission sen Hogania esittämään jotain vielä tänä vuonna, mutta nyt näyttää siltä, että joudumme odottamaan vielä ensi vuoteen. Pelkään, että ei tällä kaudella saada enää mitään aikaiseksi. Annetaan ymmärtää, että luvassa on, mutta mitään ei komissiolta saada. Meidän pitää yhdessä painostaa nyt komissiota mocny, akcent na końcu, ale proszę Państwa, gdyby to było łatwe... No niin. Minä yritän nyt hyvin painavasti tässä vetää jonkinlaista yhteenvetoa. Kaikista tärkein asia on jo nähty ja kuultu ja käsitelty. Ehkäpä kun on riittävästi tahdonvoimaa ja tahtoa. Me olemme kuitenkin nähneet, että komissio ei, ei ole ei ole aina edennyt eikä kannanotot aina ole sama eri komission jäsenten kesken. Komissaari Haugan, teille edustaja edes haluan sanoa, että meidän pitää myös puhua samalla äänellä kaikkien komission edust- jäsenten edessä ja puhua samalla kielellä neuvoston kanssa, jotta pääsisimme toivottuun tulokseen. Ilman tätä emme pääse mihinkään sopuun. Eli ei riitä yksi ihminen komissiossa Suurin osa jäsenvaltioista omaa jo oman oikeuskäytännön ja suurin osa on valmis siirtämään eurooppalaista lainsäädäntöä omaan lainsäädäntönsä, koska emme me, me haluamme, että sisämarkkinat toimivat hyvin. Me haluamme myös mm, haluamme myös suoria tukia, miten niitä käsitellään. Meidän täytyy myös sanoa, että on voitu havaita jonkinlaista keskittymistä näissä kaupallisissa ketjuissa, myös elintarvikeketjussa on ollut keskittymistä joidenkin suurten monikansallisten yhtiöiden käsiin, mutta myös joidenkin pk-yritysten käsiin, jotka ovat tärkeitä, mutta, mutta niiden pitää pystyä myös toimimaan yhdessä eri esimerkiksi maitotuottajien järjestöjen kanssa. Sen lisäksi, jos on olemassa äh, jonkinlainen yhdistävä e, tekijä niin tuottajien ja ja jakeluketjun kanssa, niin se ei ainakaan ole ollut kovin näkyvää. Se olisi tässä kovin tärkeää. Jotkut sanovat, että markkinat toimivat näin, markkinat ovat näin. Mehän tiedämme, miten markkinat toimivat aika tarkalleen, mutta on myös totta, että on välttämätöntä saada tukea ja selkeää säädösverkosto, jos ajattelemme esimerkiksi rahoitusinstrumentteja ja järjestelmään, ei ole kyse itsesäätelystä, vaan on ky- miten me voimme rahoituskriisissä sitten toimia. Me olemme voineet todeta, miten se nyt on toiminut näinä viime vuos- näiden viime vuos- viimeisten vuosien aikana. Toivomme, että tämän lainsäädäntökauden aikana voimme todella hyväksyä asiakirjan – lainsäädäntöä EU-ssa, koska tähän on nyt käytetty paljon aikaa, paljon keskusteluja, paljon energiaa, paljon ehdotuksia. Tämä teema on ollut näkyvillä koko ajan ja sen takia olisi välttämätöntä nyt päästä tulokseen. Muuten me äh, voisimme olla turhautuneita ja olisimme sitä mieltä, että emme todellakaan ole pitäneet lupaustamme suhteessa äänestäjimme. Vielä kerran kiitos kolmelle ministerille. Olen sitä mieltä, että tämä oli erityisen tärkeä keskustelu kaikille, kuten varmasti kuulittekin, kuinka paljon teille esitettiin kysymyksiä tai kommentoitiin teidän esityksiänne. Me, meidän pitää tukea toisiamme vastavuoroisesti. On ihan hyvä, että me voimme luottaa tähän tukea ja katsoa, miten nämä kysymykset etenevät. Esimerkiksi trilogian aikana voitaisiin ratkaista. Meillä on nyt pienen minuutin tauko ihan teknisessä mielessä – koska me olemme käyttäneet suhteellisen paljon aikaa tähän teemaan asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat esittäneet näitä asiakirjoja. Me halunneet rajata keskusteluun varattua aikaa. Sen takia meillä on nyt pieni tauko ja sitten käsittelemme edustajan Budan esityksen. Otwieramy wznawiamy obrady, proszę Państwa. No nyt jatkamme työtämme, hyvät kollegat. Minulle kerrottiin, että Slovenian maatalousministeri on myös ensimmäinen varapääministeri Sloveniassa painottaisin vielä tätä tekijää, jota en todennut, kun esittelin hänet teille. Nyt siirrytään toiseen aiheeseen eräiden oikeusalan säädösten, jossa säädetään valvonnan käsittelevän sääntelymenettelyn käyttämistä mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan. Hankala otsikko. Valmistelija on edustaja Buda. Jurivaliokunta on vastuuvaliokunta ja siellä esittelijä Sayer. Me olemme päättäneet valiokunnassa, että laadimme lausunnon jurivaliokunnan mietintöön tästä harjoituksesta. Tässä tavoitteena on että tietyt oikeudelliset säädökset saadaan virtaviivaistettua uuteen järjestelmään delegoitujen ja täytäntöpanossäädösten järjestelmään unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan. Lausunnossa keskitytään ainoastaan niihin aiheisiin, jotka ovat omassa toimivallassamme. Olen varma, että – Edustaja Buda selittää tämän kysymyksen meille oikein tarkkaan ja saamme lisätietoa, jotta voimme kaikki ymmärtää, mistä tässä on kyse. Olkaa hyvä. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kuten te jo huomasitte ja kuten totesitte, tämä on hyvin vaikea kysymys ja erittäin tekninen – mitä me nyt lähdemme käsittelemään, mutta on välttämätöntä, että keskustelemme siitä. Joo, koska on paljon säädöksiä, joita pitää lähteä muuttamaan. Kuten te sanoitte ihan osavasti, me olemme käsitelleet kahta säädöstä, jotka on hyväksytty agrivaliokunnassa. Me keskustelimme näistä tästä juridisista säädökset, jotka hyväksyttiin ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan, ja puhumme nimenomaan yhteistä maapallotalouspolitiikasta ja siitä, mitä on hyväksytty yhteispäätösmenettelyn kautta. Komissio, kuten te sanoitte, on, on toimivaltainen ja meillä on myös juuri valiokunta, joka on toimivaltainen tässä. Ja me olemme myös tehneet joitakin päätöksiä, me olemme tehneet linjauksia Sajerin mietinnöstä juurivaliokunnassa touko- joulukuulta. Tässä on kyse mm, delegoidusta säädöksistä ja tässä on kyse siitä, että jäsenvaltio voi lähteä toteuttamaan tätä, kuten, te sanoit, kuten sanottiin perusteluissa. Tässä on kyse delegoidusta säädöksistä ja täytäntöparisäädösten erottelemista. Se on erittäin tärkeää ja nämä tehdyt ehdotukset ovat hyvin teknisiä, mutta ne vaativat tiettyä kokemusperustaa ja jos ajattelemme maataloussektoria, siinä on se etu, että voidaan sillä voi olla hyviä poliittisia seuraamuksia. Meidän pitää siis määritellä eu politiikat, sen takia meillä on kolme lainsäädännöllistä säädöstä ja meidän pitää ehkä hyväksyä lisää normeja, jotka ovat sitovia juridisesti. Ja mikä on niiden sitten yleinen sovellusala, sekä sitten myös oikeudet, jotka on mainittu perussopimuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä täydentävät kaikkea sitä, mitä on mainittu perussopimuksessa ja tämä käsittää myös liitteet, kun sanotaan, että teksti liittyy on, mm, silloin kun se on mainittu perussopimuksessa, niin sitä sovelletaan kaikkeen nimenomaan, kun on kyse tuotteista tai aineista, jotka on hyväksytty EU-ssa. Tämän pitää olla näin, jotta voimme taata juridisen luotettavuuden. Meillä tämä pitää olla perussopimuksessa tai liitteissä. Meidän pitää ottaa huomioon aikaisempi kokemus. Me olemme voineet todeta, että joskus on jumiutettu joidenkin kohtien sisällyttäminen perussopimukseen. Me olemme myös voin, me olemme aloittaneet neuvottelut trilogimuodossa, muodossa, en, trilogissa ensimmäisen käsittelyn jälkeen, ja siellä olemme ottaneet esille meidän ajatuksemme. Haluamme, että toimivaltuudet ja toimivaltuuksien siirto olisi sitä, että komissio käsittelisi sitä mahdollisimman tarkasti, koska sillä on suuri vaikutus kuluttajiin. Tämä tarkoittaa sitä, että liitteissä on aina mainittu muutoksia, kun puhutaan säädöksestä 600 767 kautta 2009. Tämän lisäksi, jos meillä on tämä välttämätön kokemus, jotka, jota meillä on valiokunnasta, on olemassa myös ongelma, että jos meillä, meillä ei ole riittävää oikeuskäytäntöä, jotkut asiat jäävät perussopimuksen ulkopuolelle. Tämä on nimenomaan Tämä tarkoittaa sitä, että komissio... Eli tässä on kyse siitä delegoidusta säädöksistä, täytäntöönpäädösäädöksistä, nimenomaan 767-2009. Komissio voi päättää, mitkä ovat määrätyt tuotteet vai voivatko olla myös kattavia, täydentäviä. Komissio voi myös muuttaa näitä luetteloita, mikä on laadittu jossa on kyse mm, kemiallisista aineista ja kemistä tuotteista. Se voi myös määritellä suositusta käy joidenkin tuotteiden tai aineiden käytöstä. Tämän lisäksi me ehdotamme, että rajoitetaan näiden delegoitujen säädösten mm, voimassaoloaikaa viiteen vuoteen. Sen jälkeen voidaan miettiä jatkoaikaa, vaikka aina on olemassa mahdollisuus, että neuvosto vastustaa sitä. Tämän lisäksi komissiolla on velvoite esittää mietintö tai raportti, kun on kyse täytäntöönpanosäännösten toteuttamisesta. Me voimme keskustella yksityiskohdista, mutta me olimme tässä puhumassa kahdesta säädöksestä, jotka on hyväksytty agrivaliokunnassa. Ja minä olen käytettävissä, jos teillä on kysyttävää tai jotakin lisättävää. Bardzo dziękuję. Jako pierwszy zgłosił się pan Kiitos paljon. Edustaja Caputo, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. Il collega Paolucci, che è shadow rapporteur eh, di questo provvedimento per il gruppo SD, non, oggi non può essere... Kiitos. Paolucci varjoesittelijämme ei päässyt paikalle tänään ja hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Ensinnä ja erityisesti haluan kiittää herra Bullaa tämän lausunnon laatimisesta. Voimme allekirjoittaa sen, mitä hän on kirjoittanut. Tässä pyritään yhdenmukaistamaan säädöksiä, mikä on erittäin tärkeää maatalouden alueella. Me kohtasimme tilanteen, jossa ensimmäisen kierroksen kolmikantaneuvottelut epäonnistuivat ja, ja tässä on teknisiä kysymyksiä, joilla on kuitenkin vaikutuksia kuluttajan elämään. Ja siksi komissaari pitäisi antaa valtuudet äh, delegoitujen säädöksiin toimielimen välisen sopimuksen mukaisesti viideksi vuodeksi ja tämä sitten uusittaisiin. Se ei olisi iäksi ja ajaksi, niin kuin komissio haluaisi. Tämä koskee esimerkiksi lannoiteasetusta, rehuja ja myöskin eläinsairauksia, mitä meidän valiokuntaan tulee. Herra Palocci tekee tarkistuksia, mutta hän on vakuuttunut, että pystymme tekemään myönteisessä hengessä yhteistyötä esittelijän ja varjan kanssa. Edustaja Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnä haluan kiittää alderyhmän puolesta raportoija Pudaa hyvästä ja tasapainoisesta lausuntoluonnoksesta. Kuten näitte viime viikon tiukassa äänestyksessä koskien viherryttämistä, delegoidut säädökset voivat muodostua herkäksi poliittiseksi kysymykseksi. Siksi on tärkeää, että katsomme agrivaliokunnassa tämän lausunnon hyvin tarkkaan. On myös tärkeää, että Euroopan parlamentti on mukana tässä prosessissa – missä säädöstasosta päätetään. Meidän tulee olla erityisen huolellisia käsitellessämme täytäntöönpanosäädösten siirtämisestä delegoiduksi säädöksiksi ja varsinkin erittäin teknisillä aloilla. Näissä asioissa on monesti paras luottaa asiantuntijoiden valmisteluun, mikä löytyy useimmiten jäsenmaista ja sidosryhmistä. Haluan esittää yhden kysymyksen lausunnon raportoija Pudalle. Miksi te haluatte muuttaa rehun määritelmän päätettäväksi delegoidulla säädöksillä? Tähän haluaisin saada teiltä vastauksen. Tässä minun puheenvuoroni. Kiitoksia puheenjohtaja. Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani panów posłów. Ilmeisesti kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, toistaiseksi ainakaan. Tässä tapauksessa annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Puda, olkaa hyvä, jotta voitte vastata. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Meidän pitää siis määritellä tämän rehun määritelmä, mutta voin sanoa, että on olemassa jo hyvä määritelmä sille, mutta se on kuitenkin kärsinyt keskusteluissa muutoksista. Mutta kun keskustelimme äskettäin täysistunnossa tästä, puhuimme myös komission toimista, miten on päätetty muuttaa joitakin sopimuksia. Miten me sitten lähdemme toteuttamaan näitä muutoksia? Meidän täytyy ensiksi käsitellä määritelmiä koska markkinahan, markkinat kehittyvät koko ajan. Kun me määrittelemme tänä päivänä jonkun, niin ehkä huomenna tai sitten kolmen vuoden päästä tämä määritelmä ei ole enää sama. Siitä on tullut vanhentunut ja sen takia se pitää muuttaa, pysyä ajan tasalla Eli meidän pitää määritellä se, miten me lähdemme muuttamaan näitä määritelmiä, olemassa olevia määritelmiä. Silloin, jo silloin kun ne ovat vanhentuneet, me teemme sen tietysti delegoitujen säädösten kanssa siihen, kautta siihen parlamentti voi osallistua tai sitten me teemme toisella tavalla. Mutta, mutta miten se tapahtuu? Me haluamme, että parlamentti on mukana tässä päätöksenteossa. Nämä ovat menettelytapoja, joita meillä on käytettävissä, mutta pitää toimia siten, että parlamentti voi protestoida tai käyttää puheenvuoron tai puuttua asioiden kulkuun. Meillä on tästä poliittista kokemusta me mitä me... Emme me aina voi luottaa komissioon, siitäkin on kokemusta, mutta voi olla niinkin, että joissakin tapauksissa, jotka vähän herkempiä, vähän ar- arkaluontoisempia, vaaditaan enemmän kokemusta tai erilaista arvojen mieltämistä, jotta voidaan lähestyä komissiota. Eli tämä asia, kun otettiin esille, niin tämä on ihan asianmukainen, kun halutaan välttämättömästi tietää, mikä on jonkun käsitteen määritelmä, että voimme sitten edetä mahdollisimman nopeasti. Poprawki do 26 do godziny 13. Tarkistukset voimme, voidaan jättää aina kahdesta 26. päivä tätä kuuta kello 13 mennessä. Jos teille muuta kysyttävää tai kommenttia, niin voimme katsoa, että tämän päivän valiokuntakokous on päättynyt ja sitten jatkamme huomenna aamuna kello 9 aloitamme äänestämisellä ja sitten jatkamme normaalin esityslistan mukaisesti. Kiitos paljon kaikille ja hyvää iltapäivän jatkoa.